Seuraavaksi puheenvuoron saa Messerschmitt Gomesin mietinnöstä. Messerschmitt, olkaa hyvä. Tack för, øh, anledningen till Kiitoksia puhemies. Kiitän äh, mahdollisuudesta käyttää tässä puheenvuoron. Tänään on tehty sopimus EUn ja Libyan välillä. Kyseessä on puitesopimus, mutta tästä jäi nyt puuttumaan yksi hyvin tärkeä asia. Älkää häiritkö kollegoita, jotka täällä pitävät äänestysselityksiä, poistukaa hiljaa. Niin, todella yksi asia, joka on kaikkein tärkein eurooppalaisille, puuttuu aivan täysin tästä mietinnöstä. Kyse on siitä, että Libya on kauttakulkumaa laittomille siirtolaisille, jotka tulevat Afrikasta ja Aasiasta Euroopan unioniin. Tämä on hyvin tunnettu tosiasia. Eurooppa on se maaginen alue, jossa maito ja hunaja virtaavat ja Eurooppa on todellinen magneetti hyvin, hyvin monille ihmisille, jotka haluavat pois oman kotimansa kurjuudesta. Ja Libya on kautta kulkumaa yhdessä monien muiden maiden kanssa. Ja tämä on hyvin, hyvin suuri haaste meille kaikille. Ja meidän tulisi tämä keskustelussamme ottaa huomattavasti entistä paremmin huomioon, kun myös neuvottelemme Libyan viranomaisten kanssa. Meidän tulisi huolehtia siitä, että tämä paine Euroopan rajoille vähenee. Hienoa, että käydään vuoropuhelua, mutta vuoropuhelussa ei puhuta kaikkein tärkeimmästä asiasta. Kiitos sitten Muscardini. Dichiarazione di voto. Äänestysselitys. Per iscritto, presidente. Tämä on kirjallisessa muodossa, puhemies. Allora. Kiitoksia. Sitten kristittyjen tilanne ja uskonnon vapauden asiat. Jakolino Salvatore minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Antisemitismi, islamin vastaisuus, aivan samoin kuten äh, hyökkäykset kristittyjä vastaan jatkuvat edelleen monilla maailman alueilla. Hiljattaiset tapahtumat, jotka ovat osittain myös olleet väkivaltaisia, ovat va- vaarallisia Egyptissä, Pakistanissa ja muilla alueilla äh, eläviä kristittyjä vastaan. Nämä täytyy todella tuomita Tällaisia vakavia rajoitteita ei uskonnon puolesta voi asettaa ja sekä kristityn että muiden vapaudet täytyy taata. Ja tässä yhteydessä, kun elämme nykytaloudellista kriisiä, niin EU ei saa väärin tukea väärin tahoja – niin kuin komissio on tehnyt, se uskomattomalla tavalla on lisännyt neljällä miljoonalla islamiyhteisön tukea. Niitä olisi voitu käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Kiitos sitten Antti Nooro. Kiitos puhemies. Se, mitä tänään hyväksyttiin, on äärimmäisen tärkeää. Uskonnonvapaus on kaikkien vapauksien äiti. Se on yksi tärkeimpiä vapauksia, aivan kuten ihmisoikeusjulistuksessa sanotaan. Tähän liittyy myös vapaus vaihtaa uskonto, kunta tai harjoittaa julkisesti tai yksityisesti omaa uskontoaan, kulttiaan ja siihen liittyviä riittejä. Mutta ne tapahtumat, joita olemme nähneet näinä kuukausina, joissa kristittyt vähemmistöt ovat systemaattisesti jääneet uhreiksi, on ollut valtava. Ja valitettavasti nämä tapahtumat osoittavat, että uskonnonvapaus on nykyään kyseenalainen. Ja usein näitä asioita käytetään taloudellisena ja poliittisena välineinä. Ja tässä tärkeää, että on, että emme hiljene. Kiitoksia. Schmidt seuraavaksi. Tak deler de Kiitoksia puhemies. Osa niistä huolenaiheista, joita muutkin täällä ovat nostaneet esiin, ovat minunkin huolenaiheitani, mutta yksi asia on jäänyt syrjään, nimittäin johdantosan kappale seitsemän. Tässä kyse on Turkin viranomaisista ja siitä, miten Turkin viranomaiset toimivat Pohjois-Kyproksen alueella miehitetyllä, laittomasti miehitetyllä alueella, jonka Turkki on miehittänyt. Ja samalla sitten Turkki neuvottelee meidän kanssamme EU-jäsenyydestä kyproslaiset, jotka haluavat palata kotiinsa, kirkkoihinsa, luostareihinsa, pyhiin paikkoihinsa, eivät tätä voi tehdä, eivät edes saa korjata entistä kirkkojaan, eivätkä käyttää omaa omaisuuttaan tällaista on elämä Pohjois-Kyproksella. Tämä on todellisuutta, tämä on syrjintää ja tämä on kristittyjen vainoamista. Ja maa, joka haluaisi EUn jäseneksi, on tästä kaikesta vastuussa. Tätä emme voi hyväksyä. Meidän tulisi olla johdonmukaisia toiminnassamme ja todella päättää neuvottelut Turkin kanssa tai ainakin ne keskeyttää, kunnes Kyproksen asia on hoidettu. Kiitos. Seuraavaksi Marek Probanski. Przewodniczący e, europa ze względu na swoje korzenie ma szczególny obowiązek puhemies. Meillä on velvollisuus suojella kristittyjä kaikkialla maailmassa ja tämä teksti, tämä päätöslauselma on luonnollisesti tästä ilmentymä, siksi sitä tuin. Mutta Euroopan unionin tulee todella hyväksyä toimia ja suojella kristittyä kaikkialla maailmassa, niin että nämä tragediat eivät toistu. Kiitos. Seuraavaksi Bielan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ostatnio w kilku krajach... Kiitoksia, puhemies. Hiljattain Mm, mm, niissä maailmanmaissa, joissa on enemmistönä islamilaisuus, olemme nähneet katolisen vähemmistön vainoa, emmekä voi tätä millään ohittaa. Se, että ongelma, joka liittyy uskontojen tunnustamiseen, on yksi tärkeä prioriteettikysymys Euroopan parlamentille. Siksi täysin tuen puhemies Vusekin lausuntoa, kun hän vastusti tällaista toimintaa, vasta, tai vastusti tällaista toimintaa ja tukisin kaikkia toimia, joilla pyritään varmistamaan turvallisuus eh, kristityön yhteisössä. 2009 mietintö ihmisoikeuksista totesi, että meidän pitäisi lisätä tällaista uskonnollista suojelua ympäri maailmaa ja me vetosimme sen puolesta, että perustettaisiin erityinen ihmisoikeusedustaja. Tämän päivän päätöslausuma on erittäin hyvä pohja, kun pyritään turvaamaan näitä oikeuksia jatkossa. Andrei sitten Presidente, <clears throat> chcę wyrazić swoją radość. Kiitoksia puhemies. Haluaisin osoittaa tyytyväisyyteni tämän tekstin hyväksymisen suhteen. Olin itsekin yksi sen ehdottajista. Ja olen hyvin kiitollinen Lady Ashtonille hänen reaktiostaan kristittyjen vainoon Aleksandriassa. Muistamme myös äh, piispat ja heidän reaktionsa kristittyjen vainoon Irakissa. Joidenkin kuukausien äh, sisällä tulemme äh, kokemaan entisen paavin Johannes Paavalin pyhäksi julistamisen ja voimme muistaa häntä, kuinka hän vieraili niin moskeijoissa kuin synagogissakin hän aina kunnioitti kaikkien ihmisten elämää kaikkialla maailmassa, uskonnosta riippumatta. Näin tulee meidänkin tehdä. Ja meidän on tuettava myös niitä, jotka ovat äh, menettäneet paljon näiden painojen vuoksi. Kiitos. Seuraavaksi Kelam. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Minä äänestin tämän historiallisen mietinnön puol- puolesta yhtenä tekstin laatinut. Tähän liittyy kuitenkin kaksi tärkeää viestiä komissiolle ja korkealustalle. Nämä tehtävät pitäisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Ensinnä komission pitäisi kiireellisesti laatia EU-strategia, jotta voidaan toteuttaa uskonnonvapautta. vapautta ja toimia niitä valtioita vastaan, jotka tietoisesti rikkovat uskonsa vähemmistöä vastaan. Ja toiseksi, jotta komissio kehittäisi pysyvän järjestelmän ihmisoikeuskysymyksissä ulkosuudenhallinnossa, jotta voidaan valvoa valli, val, valtioiden rajoituksia uskonnonvapauden suhteen ja jotta se raportoisi vuosi, joka vuosi parlamentille. Grazie, onorevole. Kiitos. Hyvä. Kiela. Seuraavaksi Muscardini. Kiitos puheenjohtaja. Uskonnon vapaus on sivilisaation perusarvo. Ilman sitä demokratia on vajaata ja ihmisarvo ei ole kokonainen. Fundamentalismi aiheuttaa tällaista tappavaa, tuhoisaa aggressiivisuutta kristittyjä vastaan. Ja tällainen kulttuuri syntyy todella ääriliikkeiden toiminnasta. Ja tämä täytyy tuomita välittömästi silloin, kun kulttuurinen ja uskonnollinen identiteetti kielletään. Ja kansainvälisen yhteisön ja sen toimi, elinten täytyy toimia. Ne eivät aina ole näin tehneet silloin, kun kristittyihin on kohdistunut iskoja. Esimerkiksi kopti yhteisö on ollut e- Egyptissä vuosisatojen ajan. Haluaisin kiittää puhemies Busekia siitä, että hän reagoi myönteisesti tällaisen kynttiläkulkuehdotukseen, jossa muistettaisiin kaikkia fundamentalismin kristittyjä uhreja. Ja toivon, että kaikki todella toimisivat oikeuden, vapauden, mutta myös laupeuden nimissä. Kiitoksia Muskardin. Seuraavaksi Ronzulli. Grazie, Kiitos puhemies. Minäkin äänestin tämän päätöslausuman puolesta, koska vähemmistöjen, uskonnollisten vähemmistöjen suojelukysymys maailmassa on entistä ajankohtaisempi. On äärimmäisen huolestuttavaa, että vuonna 2011 ihmistä sorretaan hänen uskontonsa takia. EUn perusoikeuskirjan kymmenen artikla on selkeä. Siinä selvästi sanotaan, että ihmisillä on selkeä ja rajoittamaton uskonnon ja mielipiteen vapaus. Iskut, joita on kohdistunut viime viikkoina joihinkin uskonnollisiin yhteisöihin, ovat edelleen ilmaus siitä, että kaikkien hallitusten täytyy vaikeuksista ja uhkauksista huolimatta ottaa käyttöön

egyptissä koptikristittyjä kohtaan herätti meidät taas huomaamaan tämän tilanteen että kristityt tarvitsevat myös suojelua eri puolilla maailmaa ei ainoastaan egyptissä turkista on samanlaisia tilanteita assyriasta mutta se mistä tietenkin eurooppalaisina olemme myös kiinnostuneita on että myös euroopan unionin sisällä on sellaisia tilanteita joihin meidän tulisi puuttua ihmiset tulevat uskonsa vuoksi vainotuiksi. osaltaan tähän on johtanut myös vääränlainen islamin pelko että me olemme luopuneet omista arvoistamme ja polkeneet sitten kristillisiä arvoja ikään kuin tämän kustannuksella. näin ei pidä toimia vaan me tarvitsemme dialogia ja me tarvitsemme uskonnonvapautta ja huolehtia siitä että meidän pitää pitää kiinni tästä perusarvosta joka on koko euroopan kulttuurillinen perintö juutalaiskristilliset arvot ja sitä kautta eurooppalaisena puolustaa näitä arvoja rohkeasti koska ne ovat yksi keskeinen osa meidän eurooppalaista identiteettiämme. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän päätöslausumaesityksen puolesta ja olen iloinen siitä, että se hyväksyttiin. Kuitenkin minulla on myös hiukan epäilyksiä tästä käytet- kielen käytöstä. Minun mielestäni voidaan ymmärtää kahdella tavalla se, että kristittyjen suurimmat ongelmat ovat islamilaisissa maissa ja sitten kyllä varmaan on ihan totta, että uskonnonvapautta vastaan on rikottu, mutta tässä puhutaan vain hyvin rajoitetuista ongelmista, kun kuitenkin olemassa on ihan rakenteellinen ongelma. Puhutaan vain yksityistapauksista, puhutaan pommiiskuista tai fyysisestä väkivallasta, mutta muslimimaissa on myös tällaista rakenteellista vainoa, esimerkiksi se, että ei saa rakentaa kirkkoja tai se, mitä Konstantinopolin patriarkka on joutunut kokemaan. Ja tämä Pohjois-Kyproksen tilanne nyt on tietenkin ihan vielä erillinen skandaali sinänsä. Kiitos. Sitten Kelly. Osallistuin keskusteluun tästä kysymyksestä ja mielestäni se oli erittäin tärkeä tilaisuus. Osallistuin myös muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Haluaisin kiittää herra puhemies Busakia hänen johtajuudestaan. Hiljattain on, on puhuttu tästä pyhästä äh, empiriumista, jolloin kristittyjä jatkuvasti vainotti. Meidän pitää lopettaa tällainen ja sen ja EU pitää toimia tässä ja mielestäni näin teemmekin. Ei pidä vain varmistaa sitä, että ilmaisuvapaus toteutuu, uskonnonvapaus toteutuu EUn sisällä ja ulkopuolella, mutta myös hakijamaista tämä pitää toteutua. Tämä on erittäin tärkeä kohta ottaa huomioon. Nämä päätösasemat on hyväksytty yksimäistä. Kiitoksia. Kiitos sitten Hannan. speak about uh, the situation in Belarus, Mr. Voisin puhua valko tilanteesta, puhemies. Olemmeko siirtyneet sinne? Joko olemme siis valko Se tulee myöhemmin. Charneski. Prego. The same. On, Charneski. Presidente, a, proszę Państwa, Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä päätöslauselma on äärimmäisen tärkeä, koska se on ensimmäinen laatuaan. Se on ensimmäinen ja hyvin ajankohtainen. Tiedämme kristittyjen vainosta Irakissa, tiedämme mitä on tapahtunut ja tapahtuu Egyptissä. Ja tällaistahan Egyptissä ei ole kohdattu viime vuosina. On ollut ainoastaan yksittäisiä tapauksia – kristittyjen murhia, kristittyjen pappien murhia Turkissa, Syyriassa, Pakistanissa. Ja me tiedämme myös, mitä tietyissä Afrikan maissa tapahtuu, maissa, joissa väestönenemmistö on muslimeja. Siksi olen äärimmäisen yllättynyt komission puheenjohtajan vaikenemisesta. Hän vaikeni yli viikon Monet pääministerit jäsenvaltioissa lisäsivät hänen kohdistuvaa painetta, ei tosin oma pääministerini, ja vasta sitten hän puhui, ja tämä on kyllä todella harmi. Kiitos. Seuraavaksi äänestysselitykset, jotka koskevat Valko-Venäjä päätöslauselmaa Hämmen. Kiitoksia puhemies. Olen iloinen, että parlamentti tunnustaa Valko-Venäjän luisumisen autokratiaan. Hallinto maassa edustaa hallituksessa, hallitusmuoto, joka pitäisi, pitäisi unohtaa joka suunnitelta sitten. Kuitenkin toinen, että tämä esitys herättäisi joidenkin kohdalla tietynlaista itseanalysointia, jos tarkastellaan asiaa entisen neuvostotana Paratsekin kannalta katsottuna. Hän ehkä löytäisi joitakin asioita, jotka olisivat hänestä mukavia. Hyviä hän näkisi, että meitä ei hallitsekaan valittu puhe, presidentti, vaan kaksi 27 maan politbyro Euroopan komission yhteydessä. Ja hän näkisi parlamentin antamassa kumileimoja. Tämmöisen ehkä, hän olisi ehkä hiukan nostalginen, niin hän kaipaisi viisivuotissuunnitelmia. Hän ehkä näkisi erityisen liudan limusiiniautoja kuljettamassa tärkeitä poliitikkoja ja tärkeitä henkilöitä. Ja ennen kaikkea hän näkisi tällaista väärää toimintaa, kun ihmiset äänestävät, he eivät ymmärrä todellisia intressejä, mitä se vaikuttaa ja mitä saadaan aikaan parempi järjestelmä. Minu, minä muistan tästä, kun ajattelen tätä eh, kuuluisa kirja eh, Animal Farm, miten siinä loppujen lopuksi kävi se musta tätä tilannetta. Grazie. Adesso la parola onorevole Repo. Kiitos seuraavaksi Repo. Olkaa hyvä minä äänestin myös eh, päätöslauselman puolesta joka oli vähintäänkin tarpeellinen mielestäni euroopan unionin pitää olla erityisen valpas eh, niitä eh, ihmisoikeusrikkomuksia kohtaan jotka tapahtuvat lähialueilla. olisin halunnut vielä että nuorison eh, ongelmat olisi tuotu vahvemmin esille. valko venäjällähän nuorisojärjestöt eivät saa vapaasti toimia ne joutuvat toimimaan maan alla. eurooppa nuorilla on ollut tapana useamman vuoden aikana järjestää tällainen katutapahtuma jossa euroopan pääkaupunkien tärkeiden patsaiden suut on eh, peitetty liinalla koska he ovat mykkiä henkiä ja tämä on protesti siis mm, sananvapautta vastaan valko venäjällä. toivon että eurooppalaiset nuoret eivät joudu euroopan parlamentin suuta sulkemaan eivätkä pidä meitä mykkinä vaan että me rohkeasti puolustamme arvojamme ja, ja demokratiaa. kiitos. Kiitos. Repo, seuraavaksi Visnin SD-ryhmästä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, parhaat kollegat. SD-ryhmä tuki tätä päätöslauselmaa. Uskomme, että näin lähetetään hyvin selkeä viesti Valko-Venäjän viranomaisille ja hallinnolle, mutta myös kansalaisyhteiskunnalle ja kaikille vastarintataistelijoille. Tässä usko, toivomme, että tätä tekstiä myös komissio ja neuvosto analysoivat huolellisesti ja että ne ryhtyvät pikaisiin toimiin tilanteen muuttamiseksi. Lukashenkon virkaan astujaisethan järjestetään huomenna eikä tähän suinkaan pääty huoli siitä, miten hänet valittiin ja miten vaalitulos rekisteröitiin. Euroopan unioni on käyttänyt eri politiikkoja, eri mekanismeja vaikuttaakseen valko ja sen johtoon. Kaikki nämä toimet ovat johtaneet eipä juuri mihinkään. Hyvin vähän on saatu aikaan. Siksi tarvitsemme uusia menettelytapoja, jotta saisimme todellista muutosta aikaan alueella. Pidämme hyvin tärkeänä mekanismia, jota ei tähän mennessä ole käytetty. Nimittäin toimimme toimiemme koordinointia myös Valko-Venäjän ei EU-naapurien kanssa, kuten Venäjä e, ja Ukraina, jotka ovat tärkeitä itäisiä kumppaneitamme. Uskomme, että yhteisin koordinoiduin toimin voimme saada aikaan ainakin e, poliittisesti soveltuvamman ilmapiirin, joka mahdollistaisi sen, että saataisiin pidettyä vapaat reilut vaalit ensi vuonna. Parlamentin tulisi käyttää kaikkia mahdollisuuksiaan. Tänään päätimme lähettää valko valtuuskunnan ja uskon, että tämä on aika merkittävä testi valko johdolle. Siis saako tämä valtuuskunta pääsyn kaikkialle ja näin voimme käyttää kaikkia mahdollisuuksia nähdäksemme omin silmin, mikä tilanne on. Kiitos. Seuraavaksi Boguslav Sonik. Dziękuję, panie przewodniczący. Na początku... E, Puhemies. Minä haluaisin kertoa, kuinka hirvittävää minusta on verrata EUta valko -Venäjään. Nämä typeröt, mitä täällä on kuultu, ovat todellakin epämiellyttäviä. Ja joskus omat kollegani puhuvat vähän samalla tavalla konservatiiviryhmässä. Lukashenkon hallinto pitäisi eristää. Jos uskotaan, että tästä pikkuhiljaa muuttuisi jonkinlainen tulisi jonkinlainen demokratia. Tämä kuitenkin on osoittanut, että olemme erehtyneet odotuksissamme. Sanktiot, joita pitäisi asettaa, asettaa hänen hallintoaan vastaan, Lukasekon hallintoa vastaan niiden pitäisi olla pitkälle meneviä, koska tämä maa on aivan lähinaapurustossa EUn suhteen ja meidän pitäisi toteuttaa samanlaisia vaatimuksia näiden maiden suhteen ja odottaa samaa niiltä kuin EU-jäsenvaltiolta. Haluaisin, että EU-komissio tukisi riippumatonta mediaa, radioratsiaa, TV-kanavia, koska ne välittävät oikeaa tietoa Eurooppaan anteeksi, valko väestölle. Kiitos, Kiitoksia, puhemies. Valko-Venäjän presidentinvaaleihin liittyvät tapahtumat jälleen kerran tulivat Euroopan suuren yleisen tietoisuuteen ja jälleen kerran Lukashenka käytti väkivaltaa vastustajiinsa. Jälleen kerran hän vahvisti diktatuurinsa. Hän käytti väkivaltaa mielenosoittajia vastaan, pidätti oppositiojohtajia vastaehdokkaansa. Ja tämähän nyt on räikeä ihmisoikeusrikkomus. Hän ei ole kiinnostunut yhteistyöstä demokraattisten EU-maiden kanssa. Siksi tämä tekstimme, jossa vaaditaan välitöntä vankien vapauttamista, on hyvä. Minä tuomitsen Lukashenkan diktatorin otteet, diktatorin otteet ja uskon vastatoimiin. Haluaisin todella tukea kansalaisyhteiskuntaa. Esimerkiksi tutkijoille myönnettävät stipendit, median rahoitus voisivat olla tässä tärkeitä. Kiitos sitten Messerschmidt. Der er ingen Er- Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että Valko-Venäjä on tällainen kärsimysten aiheuttaja Euroopassa. Se on viimeinen diktatuuri alueella. Meidän täytyy kritisoida hallitusta, mutta ei saa heittää kivillä silloin, kun itse on lasien takana. Mutta EUssa on komissio ja virkamiehiä, joilla ei ole minkäänlaista mandaattia. Eivät he ole kansan valitsemia. He kuitenkin tekevät ehdotuksia tästä huolimatta, ja jos ehdotus hyväksytään, niin silloin seuraukset ovat äärimmäisen laajoja jäsenvaltioiden lainsäädännölle. Ja parlamentissa toimitaan lähestulkoon samalla tavalla. Suurin osa viihtyy täällä lasipalatsissa varsin hyvin, mutta heillä ei ole enää mitään suoraa linkkiä eurooppalaisten huoliin. Ja jos tätä tilannetta tarkastelee valko näkökulmasta, niin silloin meitäkin voisi syyttää diktatuurista, johon pitäisi puuttua. Kiitos sitten Sarnecki. Grazie Presidente eh, poparłem tę rezolucję mając świadomość kiitoksia puhemies minä tuen päätöslauselmaa ja olen kuitenkin täysin tietoinen, että valko tilanne on aivan omalaatuinen, koska tässä on kyseessä nopea väkivaltaisuuden lisääntyminen aktivisteja vastaan, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta ja toisaalta tämä johtuu ajattelemattomasta politiikasta, myös joissakin EU-jäsenvaltioissa, koska aivan varmasti, jotta siis se seikka, että olemme tehneet tavallaan kun uskottavaksi, kun hän on vierailut esimerkiksi Italiassa ja Liettuassa, ja myös Saksa ja Puola ovat toimineet jollakin tällä tavalla. On aivan välttämätöntä, että taistelemme kansallisvapauksien puolesta valko mutta meidän ei pitäisi työntää heitä myöskään venäläisten syliin. Kiitos. Seuraavaksi kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2009. Koslin. Grazie. Vážený pán prezident, stení kolegovia, Skúsenosť viacerých členských... Hyvät kollegat, kokemukset useista jäsenvaltioista osoittavat, että vielä kuusi vuotta yksi kautta 2003 asetuksen jälkeen neuvostolta ei ole mitään edistystä siinä, että oltaisiin saatu yhtenäisyyttä kilpailusääntöihin. Kansalliset viranomaiset eivät ole tässä edenneet, eikä tässä ole myöskään käytetty tällaista tuomioistuimen antamaa mahdollisuutta, jota komissio ei ole käyttänyt. Ja käytäntö osoittaa, että ongelmia on ollut. Siksi käännyin komission puoleen, jotta se tarkastelisi kansallisia päätöksiä, jotta todella voitaisiin päästä asetettuihin tuloksiin. mies keskeyttää. Sitten Messerschmidt. Er Kiitoksia puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, ähm, etteikö tässä todella olisi ongelmia. Äh, voivatko jäsenvaltiot äh, tehdä tai haluavatko ne tehdä jotain yhteinen äh, rahayksikkö on luotu. Se on äh, hyvin ongelmallinen EUn talouksille – usein suurin osa maista ei ole toteuttanut niitä uudistuksia, jotka tarvittaisiin, että voitaisiin vastata esimerkiksi Kiinan ja Etelä-Amerikan äh, kilpailuun. Ja ei eh, toteuteta tarpeellisia uudistuksia. Esimerkiksi yhteinen eurooppalainen patentti on varsinainen katastrofi ja esimerkki EUn tehottomuudesta. Edes tällä alalla, joka on puhdasta tekniikkaa, ei ole saatu aikaan yhtään mitään. Olisi niin helppoa saada aikaan eh, yhtenäinen yhteinen patentti. Katsotaan sitten kahden tuhannen vuoden kuluttua, mihin tämä yhteistyö päättyy. Kiitos aș vrea să intervin pe marginea uh, Belarusului, dacă îmi dați voie. Puhemies, minä olen valko -Venäjästä. kyllä kävimme jo nämä äänestysselitykset läpi. Teidän olisi pitänyt ilmoittautua aikaisemmin, mutta voitte jättää tämän selityksen kirjallisessa muodossa. Puhemies toistaa, että Nämä selitykset on jo käyty läpi, teidän olisi pitänyt ilmoittautua tähän todella aikaisemmin, mutta jättäkää tämä kirjallisessa muodossa, jos teille sopii. Ha capito? Ymmärsittekö nyt, mitä tarkoitin? Puhemies kysyi. Voinko siis tehdä sen nyt? Eh, la do, fare prima. Teidän olisi pitänyt tässä puhua aikaisemmin silloin, kun kävimme läpi muutkin äänestysselitykset. Te ette pyytänyt puheenvuoroa, joten ette saaneet, saanut puheenvuoroa. Nyt voitte lähettää meille kirjallisen tekstin. Kiitos. Lähettäkää siis teksti kirjallisessa muodossa. Muskardini. Kiitos puhemies. Arvostin sitä, miten komissio on määritellyt tietyt väliaikaiset normit. Halusin sanoa, että olen todella mm, valmis yhteistyöhön ja hyväksyn tehdyt päätökset, jotta voidaan puuttua epävakkaaseen kilpailutilanteeseen Euroopassa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että pankit korvaavat niillä nyt tuet jotta tilanne tasapainottuu. Olin niiden joukossa, jotka kritisoivat näitä valtaisia veronmaksajien rahoja, rahoilla maksettuja korvauksia. Ja vielä toivottavasti viimeistä kertaa voi esittää tämän toivomuksen, että veronmaksajien rahoja ei käytettäisi osakkeenomisten hyväksi, jotka jatkuvasti keinottelevat taloudessa. On hyvä, että tässä on annettu tukea yleishyödyllisille hankkeille ja esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Kelly. Kiitoksia puhemies. Olin hyvin iloinen voidessani tukea tätä tekstiä, koska Euroopan unionin on tärkeää tarjota reilut kilpailuolosuhteet kaikille, erityisesti pk-yrityksille ja kuluttajille. Pitkään on epäilty sitä, että, tai ihmiset eivät luota markkinoihin ja tällä hetkellä omassa kotimaassa, niin esimerkiksi bensiinin ja dieselin hinnan nousu on ollut hyvin huolestuttavaa. Ihmiset ovat olleet peloissaan, että tässä ovat varsinaiset kartellit taustalla, eh, hintojen nousun taustalla ja se, mitä eh, tuomioistuimen eh, toiminnassa nähtiin, kun tuomioistuin tuomitsi verkkovierailu kysymyksessä teleoperaattorit, niin tämä oli hyväksi kuluttajille ja kansalaisille. Kiitos. Kiitokset herra Keli ja seuraavaksi Czarnecki. Olkaa hyvä. E, e, to ważne sprawozdanie. Tämä on tärkeä mietintö, jonka laati henkilö, joka on erittäin kokenut näissä kysymyksissä. Ja oletan, että meidän pitäisi sanoakin aivan suoraan, että EU ansaitsee suurempaa avoimuutta ja enemmän kilpailukykyä. Meidän ei pitäisi tällaista pelätä. Tämä voi vain myötävaikuttaa Euroopan kasvuun tilanteessa, jossa avoimesti puhutaan, puhuen olemme kyllä jälkijunassa, mitä tulee kilpailuun USAan ja Aasian kanssa. Päätöslauselmat voivat lisätä eurooppalaisen talouden tehokkuutta ja siksi tämä onkin niin tarpeen. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme Euroopan unionin arktisten alueiden politiikkaan. Takkula, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluan tästä kiittää Michael Kaleria Erittäin hyvä raportti, erittäin hyvin ottaa huomioon Euroopan unionin pohjoisempien alueeni tarpeet ja sen kestävän kehityksen mitä me siellä tarvitsemme. kun itse tulen pohjoiselta alueelta niin voin sanoa että ilolla seurasin tätä prosessia ja huomasin että niin erityiset kysymykset ei vain ilmastoon liittyen vaan myös elinkeinoihin liittyen tässä tuli varsin hyvin huomioon otetuksi kuten poronhoito joka on tuolla alueella erittäin tärkeä elinkeino ja samalla myös gahler hyvin huomioi ainoan eurooppalaisen alkuperäiskansan saamelaiset jotka ovat tuolla alueella erityisen plussan ja erityisen kiitoksen haluan antaa esittelijä gahlerille siitä että hän myös huomioi minun muutosesitykseni siitä että lapin yliopisto tulisi olemaan arktisen tiedotus ja informaatiokeskuksena ja tuo että lapin yliopisto mainitaan tuolla on minusta erittäin tärkeää ja olen iloinen siitä että myös suomalaiset yli puoluerajojen tässä olivat mukana toimimassa koska kysymys on suomen pohjoisen ulottuvuuden ja koko pohjoisen euroopan tulevaisuudesta ja sitä me haluamme kestävästi kehittää kiitoksia vielä esittelijä gahlerille hyvästä työstä. Kiitoksia nyt äh, kuulemme äänestysselitykset äh, koskien Euroopan unionin Mustanmeren strategiaa. Ja puheenvuoron saa Visenin, joka puhuu SD-ryhmän nimissä. Visenin Due minuutti. Kaksi minuuttia puheaikaa. Групата на социалистите Kiitoksia puhemies. SD-ryhmä katsoo, että Euroopan unionin Mustanmeren, Mustanmeren strategia on hyvin tärkeä strategia, joka on hyvin ajankohtainen, tulee oikealla hetkellä. Se tarjoaa Se tarjoaa tärkeät mahdollisuudet tulevaisuudelle. Ja kyseessä ovat hyvin monet eri yhteistyön tasot ja siksi olisi tärkeää koordinoida ponnistelujamme poliittisella tasolla Kolme maata on äh, jäsenvaltioita, yksi on äh, strateginen kumppani ja Turkki on äh, jäsen ehdokasvaltio Euroopan unionin pyrkimys parempaan sitoutumiseen kyllä parantaa potentiaalia. Ja tähän mennessä Mustameren synergia, joka alusta nähdet, pidettiin tarpeeksi kunnianhimoisena aloitteena, tulisi nyt muuttaa kaiken kattavaksi Mustameren strategiaksi. Ja joidenkin muutosten jälkeen näin varmasti voidaan tehdä, ihan niin kuin Itämeren strategiankin suhteen on tehty alueellisen yhteistyön nimissä. Meidän mielestämme tulee käynnistää joukko ennakkohankkeita. Näin ei tähän mennessä vielä ole ollut. Erityisesti on katsottava uudelleen naapuruuspolitiikkaa ja itäisen kumppanuuden ja Mustanmeren strategian äh, johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta tulisi parantaa ja synergiaetuja näin. Lisäksi tarvitaan poliittista vuoropuhelua ministeritasolla ja parlamenttitasolla niin, että Mustanmeren alueen strategia on kokonaisvaltainen strategia, jolla on oma budjetti kohta seuraavassa budjetissa. Grips. Grip. Señor presidente, inicjatywa aby polityka wobec morza czarnego stała Kiitoksia puhemies. Aloite varsinaisesta strategiasta, joka mainitaan mietinnössä, jonka herra Ungurano mainitsi, ansaitsee kyllä aivan ehdotonta tukea. Romanian ja Bulgarian jäsenyys, itäinen kumppanuus Venäjän kanssa ja neuvottelut, jäsenyysneuvottelut osoittavat osoittavat, kuinka tärkeästä alueesta on kysymys EUlle. Tämä on tärkeää myös energian kautta kulkureittinä ja on monia muitakin hankkeita, kuten Nabucco-hanke. Erittäin tärkeää, kun ajatellaan sitä, että miten voidaan monimuotoistaa kaasun toimitusreittejä. Olen samaa mieltä Esteen kanssa, jota haluan onnitella mietinnöstä, että meidän täytyy ottaa huomioon kaikki alueen valtiot, ei vain suurimpia, ja strategian pitäisi sopia yhteen muihin strategioihin, kuten Välimeren strategiaan. Kiitos. Mesaros. Sitten Mesaros. Grazie, presidente. 2007-ben, mikor Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz, a Fekete-tenger részben az Euró... Kiitos, puhemies. Mustasta merestä tuli EUn sisämeri, kun Romania ja Bulgaria liittyivät EU:hun ja tämä alue on strategisesti äärimmäisen tärkeä meille. Siksi meidän täytyy laatia taloudellinen strategia, joka koskee Mustaa merta ja musta meren tulisi saada myös oma budjettikohtansa. EUn meren strategian täytyy edistää myös EUn energiatoimitusvarmuutta ja Toimitusreittejä ja lähteitä täytyy moninaista ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että nestekaasuasemia kehitetään edelleen. Ja tämä alue voi todella edistää EUn energiatoimitusvarmuutta osaltaan. Nabucco Japan, eurooppalainen putkisto ovat äärimmäisen tärkeitä ja siksi meidän täytyy syventää yhteistyötä alueen kanssa Edelleen siksi tuin tätä mietintöä. Kiitoksia. Nyt olemmekin varmaankin käynyt loppuun nämä äänestysselitykset, paitsi että Preda pyytää vielä puheenvuoroa. Puhemies, aivan niin kuin valko kohdalla olisin halunnut antaa äänestysselityksen Mustanmeren strategiasta haluaisin sanoa teille, että öö, kollega Unkaran sai hyvän ajatuksen laatia tämän mietinnön. Niin sanoin tässä, että herra Unkaran ajatus laatia e- oma-aloitteinen mietintö oli hyvä ja hyvän aikaan tuleva, koska EU pyrkii vahvistamaan politiikkaansa tällä alueella samoin kuin Itämeren ja Itämerkin alueella haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että omia tarkistuksia on tullut mukaan tähän päätöslauselmaan. Nämä tarkistukset korostavat sitä seikkaa, että täytyy luoda verkostoja alueella pitää rohkaista erilaisia ohjelmia, jotka pyrkivät lisäämään kulttuurin välistä, uskontojen välistä vuoropuhelua, mutta tarvitaan myös alueelle mm, yliopisto. Pitää pohtia myös sitä, miten kansalaisyhteiskunta voi myönteisesti vaikuttaa kehityksen. Olen myös sitä mieltä, että tarvitaan tasapainoa taloudellisen kehityksen ja ympäristönsuojelun välillä ja pitää soveltaa mustan meren saastumisen, saastumista vastuuttavaa yleissopimusta. Toivottavasti tässä, tähän kiinnitän tarvittavassa määrin huomiota myös neuvostossa. Tämän pitää olla neuvostollekin prioriteetti. Kiitos Preda. Muistakaa seuraavalla kerralla pyytää puheenvuoroa äänestysesityksiin, muuten ette voi saada puheenvuoroa. Reeta sanoo, minä varasin vuoroni. No ette niin tehnyt, mutta tällä kertaa saitte nyt anteeksi, mutta ensi kerralla muistakaa sitten varata tämä vuoro. Hyvää ruokahalua ja istunto päättyy nyt kello 15 saakka. Kiitos.